ratkaisun myös alueelliselle tasolle ja kansalliselle tasolle ja juuriaksemme tämän ongelman maasta. Kiitos. Olen kiitoksia arvoisa komissaari. Kuusi päätöslausumaa esitystä on jätetty. Päätämme keskustelun tähän. Äänestys toimitetaan viimeisen keskustelun jälkeen. Seuraavaksi esityslistalla on Keski-Afrikan tasavallan tilanne. Ensimmäisinä päätöslauselmien laatijat. Kollega Migalski ensimmäisenä, olkaa hyvä. Panie przewodniczący, szanowna pani komisarz, drodzy państwo, Republika Środkowoafrykańska. Puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Keski-Afrikan tasavalta on tällainen epäonnistunut valtio ja tämän kaltaisissa paikoissa ei ole mikään ihme, että siellä tapahtuu näitä asioita, joissa tekstissä me puhumme. Vetoamme sen puolesta, että lopettaisiin tämä konflikti, asiallinen konflikti ja rankaistaisiin rikosten tekijöitä. Heidät pitää saada oikeuden eteen, jotta ihmisoikeustilanne maassa paranee meillä pitäisi olla kaksainen lähestymistapa. Ensinnäkin pitää toimia diplomaattisesti ja toiseksi pitää toimia talouden saralla. Me olemme tärkein avunantaja, yli 20 miljoonaa euroa. On tärkeää pitää mielessä, että erilaisia laittomuuksia voi tapahtua silloin, kun suuria rahasummia siirretään. Pitää varmistua siitä, että rahat saavuttavat ne, joille ne on tarkoitettu. Tämä kaksinainen lähestymistapa on siis olennaista. Kiitos, edustaja Mikalski. Seuraavana edustaja Preda, yksi minuutti. Kiitokset, puhemies. Nyt keskustelun kohteena oleva aihe on tullut päätetyksi viime viikolla, kuten yleensäkin tapahtuu. Bahrain kuitenkin tuli esityslistalle vasta maanantaina, mutta kun esitettiin tätä Keski-Afrikaa keskusteltavaksi, niin mietittiin sitä, onko asia todella kiireellinen, mitä Keski-Afrikassa oikeastaan tapahtuu. Ja jos nyt ajattelemme, mitä viime viikonloppuna tapahtui, niin käy hyvin selväksi, että kyse on todellakin kiireellisestä tilanneeteesta. Siellä lähes sata ihmistä kuoli viime viikon aikana Seleka-kapinallisten ja entisen presidentti Posisen kannattajien välisissä taisteluissa. taisteluissa. Maa on kaauksessa ja humanitaarinen tilanne on on varsin surkea, samoin ihmisoikeustilanne on erittäin ikävässä jamassa. Me olemme laatineet tästä nyt yhteisen tekstin ja muistanemme myös Valeria Amoksen näkemyksen tästä. Hän on YK asiantuntijana näissä asioissa. Kiitos ja seuraavan edustaja Senisen. Dziękuję panie przewodniczący W Republice Środkowej Afryki rozgrywa się dramat Herra puhemies, paljon kiitoksia. Keski-Afrikan tasavallassa on nähtävissä humanitaarinen katastrofi. Seleka-joukot ovat tämän kriisin takana. 70 prosenttia kansasta ala, elää köyhyysrajan alapuolella. He joutuvat elämään keskellä viidakkoa sairaudet leviävät, lapset joutuvat tarttumaan aseisiin. Meidän täytyy varmistaa, että me tarjoamme kansalaisille lääkintäapua. He tarvitsevat myöskin poliittista tukeamme. Kaipaamme myöskin humanitaarista toimintaa, jotta voimme vakauttaa tilanteen maassa jotta voimme suojella kansalaisia ja luoda sitä kautta mahdollisuudet vapaille vaaleille. Laittomien aseiden keräämisohjelma on hyvä asia. Kiitoksia. Mm. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Ojuland. Kiitoksia puhemies. Noin kuusi kuukautta on kuulunut siitä, kun valta kaapattiin laittomasti Keski-Afrikan tasavallassa ja tilanne pahenee päivästä toiseen. EU on toistuvasti ilmoittanut syvän huolensa siitä, että oikeusvaltioperiaatetta ei ole ja on korostanut sitä, että kiireesti pitää palauttaa suojelu siviiliväestön kohdalla, jotta voitaisiin siirtyä rankaisemattomuuden ilmapiiristä. Oikeusjärjestelmän täytyy olla vastu, ottaa, ottaa vastuuasiasta ja viedä oikeuden eteen rikosten tekijät muutoin tarvitaan kansainvälinen väliintulo niin kuin kansainvälinen rikostuomioistuin viime viikolla sanoi, rikokset, joita on tehty maassa, voivat kuulua tämän tuomioistuimen alaisuuteen. Tarvitaan selkä demilitarisaatio ja pitää alkaa toteuttaa ää, äh, rauhansuunnitelmaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Versia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 vastaan. Tammikuussa me olemme laatineet jo allekirjoituksen. Posise on siirretty vallasta ja Seleka on itse ilmoittautunut maan johtoon. Selekan kapinalliset ovat kuitenkin epäonnistuneet vallassa, mikä oso- näkyy väkivallassa muun muassa. Meillä on valtavasti vastuuta tilanteen ratkaisemisessa. Nyt on suuret riskit ilman Euroopan unionin apua tuo maa ei pärjäisi, sillä on paljon luonnonrikkauksia, mutta se on silti yksi köyhimmistä maista. Kuusi miljoonaa ihmistä tarvitsee hätäapua ja kansalaisjärjestöt pääsevät vain 20 prosenttiin maan pinta-alasta tuossa, tuon maan hallinto on hyvin hajallaan. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Lohbila, kaksi minuuttia. Herra puhemies, paljon kiitoksia. Keski-Afrikan tasavallan kansalaiset kärsivät äärimmäisen vakavalla tavalla näistä vuosittaisista ja vuosia kestineistä aseellisista yhteenotoista. Vuonna 2012 monet kapinallisjoukot ilmoittivat luopuvansa taisteluista ja luovuttavansa aseensa, niin silti nämä vakavat ihmisoikeusloukkaukset vain jatkuvat. Laittomat tapot ja teloitukset, joukkoteloitukset, ryöstöt ovat jokapäiväistä elämää. Ihmisiä vangitaan ilman tuomioistuimen päätöstä ja naisia ja lapsia käytetään seksiorina. Ja monet joukot käyttävät lapsisotilaita hyväkseen. Viime aikoina taistelut ovat voimistuneet ja se on osoituksena siitä, että hallinnolliset rakenteet ovat aika epävakaat ja oikeastaan romahtaneet täysin. Voimme oikeastaan puhua oikeusjärjestelmästä, joka ei ole enää olemassa. Vuosia kestäneet väkivaltaisuudet ja ka- avuton hallitus on johtanut siihen, että elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet, elintarvikkeita ei ole juurikaan tarjolla ja ihmiset ovat joutuneet pakemaan maastaan vain selviytyäkseen hengessä. 1,6 miljoonaa ihmistä kaipaavat kipeästi asuinsia, lääkkeitä, elintarvikkeita ja puhdasta vettä. Nyt tarvitaan humanitaarista apua ja sen tarjoamisen jatkamista, jotta Keski-Afrikan tasavaltaa voidaan tukea sen rakentaessa toimivaa järjestelmää. EUn täytyy panostaa juuri siihen, että ihmisoikeusloukkauksista luovutaan ja että ne joutuvat edesvastuuseen teoista, jotka ovat olleet niiden takana. Tästäpä syystä me tarvitsemme sekatutkintaryhmän, jonka toimintaa myös EUn tulisi tukea. Kiitoksia. Kiitoksia. Näin tekstin laatioiden kommentit. Seuraavana ryhmien edustajien puheenvuoroihin. Edustaja Gabriel, yksi minuutti. Kesäkuussa AKT-maiden kanssa huomaisimme Keski-Afrikassa tapahtuneen myönteisiä muutoksia. Korostimme tosin turvallisuus- ja humanitaarista tilannetta, joka oli hyvin heiveröinen valitettavasti. Olimme oikeassa taas kerran maan jälleenrakentaminen on nyt vaakalaudalla. Humanitaarinen kriisi koskee 1,6 miljoonaa ihmistä ja heille täytyy tarjota perusoikeudet ja perustarpeet. Ja sitten toinen ongelma ovat lapsi, sotilaat ja kolmanneksi juuri tuo sotilaallinen puoli. Meidän täytyy kerätä aseet koko maasta ja tämä johtaa minut viimeiseen kohtaan eli Librevillen sopimus

Kiitoksia edustaja Seuraavana edustaja Obama ja Kiitoksia herra puhemies. Seleka-koalitio on aiheuttanut ihmisoikeusrikkomuksia pääkaupungissa ja maan muillakin alueilla. Satunnaisesti ihmisiä on sorrettu ja kiusattu. Kansainvälisen yhteisön täytyy tuomita tällainen Seleka-yhteisön toiminta, varsinkin niitä, jotka toimivat ihmisyyttä vastaan ja syyllistyvät sotarikoksiin, heihin tulee soveltaa kansainvälistä oikeutta. Kansainvälinen sotarikostuomioistuin paraikaa käsittelee Keski-Afrikan tilannetta ja mielestäni rikollisten pitäisi tietää, että kansan murha ei vanhene koskaan, kuten ei myöskään rikokset, jotka kohdistuvat ihmisyyttä vastaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Tässä ryhmien edustajat seuraavana muihin puheenvuoroihin. Ensimmäisenä edustaja Keli, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Me keskustelemme Keski-Afrikan tasavallan tilanteesta jälleen tänään erityisesti siitä syystä, että Euroopan unioni on tärkein avun antaja tälle maalle. 20 miljoonaa euroa vuosittain tuolle maalle on ohjattu tämän maan tässä maassa ei kuitenkaan oikeastaan juuri koskaan ole ollut todellista rauhaa maa on hyvin rikas luonnon varoiltaan, mutta ja siksi on hyvin vaikea ymmärtää, miten köyhä maa on. Meidän täytyy pyrkiä päättämään väkivaltaisuus tuossa maassa ja on paljon, paljon työtä tehtävänä. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Kretu. Kiitokset. Keski-Afrikan tasavalta on ajautunut täyteen kaaukseen ja näin ihmisoikeuksia siellä loukataan jatkuvasti, varsinkin kun maaliskuun 24. päivä Seleka-kapinalliset ottivat vallan laittomasti. Ja myös entisen presidentin joukot ovat toteutuneet hyvin väkivaltaisesti eri alueilla. Koko väestö on ajautunut nälän, nälänhätään ja koko tilanne on on todella eh, järkyttävä ja leviämässä myös naapurivaltioihin. Tähän me tarvitsemme kansainvälistä eh, työtä voidaksemme tukea humanitaarisen kriisin ratkaisemisessa ja jälleenrakentamisessa. Meidän täytyy ensiksi vahvistaa kansainvälistä mandaattia rauhan turvaamiseksi Keski-Afrikassa. Kiitokset. Kiitoksia, edustaja Kretu. Seuraavana edustaja Makovei. Olen kovasti huolestunut sotatilanteesta Keski-Afrikan tasavallassa. Ihmiset kuolevat, heitä kidutetaan eikä kukaan näytä vastaavan. Kansainvälinen, kansainvälinen yhteisö on jäänyt täysin hiljaiseksi, vaikka se on johtanut sisäisiin konflikteihin ja siirtymässä rajojen ulkopuolelle sadat tuhannet pakolaiset ovat haavoittuvassa tilanteessa ja sadat tuhannet lapset ovat myös kärsineet ja monet heistä on värvätty lapsisotilaiksi. Kansainvälisen tuomioistuimen täytyy ryhtyä tutkimaan tilannetta. Kansainvälisiä sääntöjä täytyy noudattaa kaikkiin maihin, myös niihin, joissa taloudelliset mahdollisuudet ovat heikot. Me olemme vastuussa Keski-Afrikan tilanteesta tilanteesta myöskin, emmekä me voi tässä jäädä pyörittelemään peukaloitamme ja odottelemaan kuka eri sotilaallisista joukoista siellä mahdollisesti voittaa. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavana käsitellään menettelyyn Tälläkin kertaa puheenvuoropyyntöjä on liikaa tarjolla ja pyydän ymmärtämystä, jos ette saa puheenvuoroa. Ensimmäisen edustaja Lisek. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, tilanne Keski-Afrikan tasavallassa on todella monimutkainen ja näyttää siltä, että tilanne on luisumassa käsistä. Yhteenotot entisen presidentin herra Bozizin seuraajien ja tämänhetkisen hallituksen seuraajien välillä ovat lisääntymässä. Viime viikolla vasta 73 ihmistä menetti henkensä. Täytyy korostaa sitä, että mukana oli myös kymmeniä sotilaita Etelä-Afrikasta, jotka edustivat FOMAC-joukkoja. Selkeästi Tämä muistuttaa jotakin, jota voitaisiin kutsua myös epäonnistuneeksi valtioksi. Kansainvälisen yhteisön täytyy toimia, jotta konflikti saadaan loppumaan. Paljon kiitoksia edustaja Lisek. Seuraavana edustaja Giringer Odenberg. Dziękuję panie przewodniczący. Od momentu przejęcia... Paljon kiitoksia herra puhemies. Kun Selega kapinalliset ottivat vallan itselleen, niin tilanne on riistäytynyt käsistään. Väkivaltaisuudet, raiskaukset ja muut ovat jokapäiväistä elämää. Tämä on johtanut kansalaisten joukkopakoon tietyiltä maan alueilta. Ja se on myöskin vaikuttanut maatalouteen ja myöskin itse valtion toimintamahdollisuuksiin, muun muassa lääkintää ja terveyspalvelujen tarjoamisessa. Yksi kolmasosa kansalaisista joutunut maan sisällä siirtymään, puolitoista miljoonaa ihmistä kaipaa välitöntä humanitaarista apua, 200 000 ihmistä tarvitsee lääkintäapua, köyhyys on vakavalla tasolla, Kans- lapset eivät pääse kouluun, sadat tuhannet

Kiitokset edustaja Esa ja näin päätämme aimenettelyn ja lopuksi puheenvuoron saa komission jäsen edustaja Reding. Olkaa hyvä. Puhemies, komissio on toki tähän luonnokseen tyytyväinen, sillä tilanne Keski-Afrikan tasavallassa on hyvin huolestuttava kriisin alun jälkeen 2012 joulukuussa. Viisi kuukautta sitten tuo valta vaihtui laittomasti ja valtio on ajautumassa anarkiaan. Viime viikonlopun aikana yli 60 ihmistä tapettiin maan maassa maan luoteisosassa ja tämä on pahentanut tilannetta entisestään. Ihmisoikeuksia loukataan ja poljetaan ja kansainvälistä humanitaarista lakia myös. Me olemme parlamentin kanssa yhtä huolissamme ja haluamme käyttää kaikkia mahdollisia reittejä torjuaksemme ihmisoikeusloukkauksia. Tämän toteutamme kansainvälisten ja alueellisten yhteistyökumppanienemme kanssa ja myös YK on ihmisoikeusneuvoston kautta. Varapuheenjohtaja Ashton on 25. maaliskuuta äh, antanut tästä julkilausuman ja osoittanut suuren huolensa äh, tilanteesta ja, ja ilmoittanut, että ihmisoikeusloukkauksista joutuu kantamaan myös vastuun ne, jotka niitä ovat toteuttaneet. Ja tässä täytyy nyt toteuttaa konkreettisia toimia, jotta siviiliväestöä saadaan suojeltua ja myös Librevillen sopimusta noudatettua. Olemme myös sitä mieltä, että Afrikan unionin rauhan, turvajoukot voisivat osallistua tähän työhön ja tähän kansainvälinen joukko voisi osallistua Tiangajen johdolla erityisesti tarvitaan tätä vakautusohjelmaa ja se tulee tuolta vakautusrahastosta. Tämä kriisi on valtava ja Keski-Afrikan tasavallasta, Keski-Afrikan tasavalta ei saa nyt ajautua vielä huonompaan jamaan ja parlamentti pitää asiaa silmällä kansainvälisesti on nyt ryhdytty mobilisoimaan äh, asiaa ja se on päätynyt kansainväliselle asialistalle myös YK esityslistalle. Ja 10. päivän syyskuuta kollegani Georgievan lausuntoon viittaisin, eli kahden kansala- ranskalaisen kansalaisjärjestön työntekijän oikeuksien loukkaaminen. Tämä, tätä ei voi mitenkään hyväksyä ei voi hyväksyä sitä, että väkivaltaisuus kohdennetaan ihmisiin, jotka pyrkivät pelastamaan uhreja ja auttamaan konfliktista kärsiviä. Te tiedätte, että humanitaarinen tilanne on järkyttävä tässä maassa ja kaikki eh, mahdollinen täytyy tehdä suojataksemme siviilejä ja kansainvälisten järjestöjen työntekijöitä ja humanitaaristen periaatteiden noudattamista. Turvallisuudesta on tullut suurin ongelma. Se eh, haittaa eh, avustusjärjestöjen työntekijöiden pääsyä kärsivien luokse fyysistä väkivaltaa, väkivaltaa, seksuaalista väkivaltaa, kidutusta, laitonta verottamista, varkauksia, talojen ja peltojen tuhoamista ja polttamista on toteutettu. Se vaikuttaa koko maan ja kansan elämään valtavasti ja kansan kestävyysraja on vedetty ihan äärimmilleen. Ranska on 25. syyskuuta järjestämässä kokousta asiasta ja puhumassa humanitaarisesta kriisistä ja tarpeista Keski-Afrikan tasavallassa. Euroopan unioni pysyy aktiivisesti sitoutuneena tähän tämän asian ratkaisemiseen kansainvälisten kumppaniidensa kanssa tukeakseen poliittista prosessia ja humanitaarisen tilanteen parantamista. Kiitoksia arvoisa komission jäsen. Päätän keskustelun tähän. Kuusi päätöslausumaa luonnosta on jätetty käsiteltäväksi ja äänestys toimitetaan näihin teksteihin liittyen keskustelun päätyttyä. Nyt siirrymme